Well, friends, uh, I've been waiting for Mr. Hyvät ystävät, olen nyt odotellut herra Sidlikiotista paikalle, jotta voisimme ryhtyä käsittelemään kohtaa 16 esityslistalla. Näinhän me päätimme toimia, mutta hän ei ole nyt vielä paikalla. Ehdotan, että aloitamme kohdalla 14. Siinä kohtaahan me olemme varsinaisesti menossa esityslistalla. Kohta 14 käsittelee sitä, kuinka voimme saada loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvat työntekijät takaisin laadukkaisiin työpaikkoihin. Puheenvuoron saa Jana Sidanska, olkaa hyvä. Ďakujem velmi pekne, pani predsedajúca. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että meidän valiokuntamme käsittelee tätä mietintöä tilastotkin osoittavat, että tämä, miten ihmiset, jotka toipuvat sairaudesta tai loukkaantumisesta, miten heidät integroidaan uudelleen työpaikkoihin, tämä on hyvin suuri asia. Ihmiset lähtevät eläkkeelle yhä myöhemmin ja myöhemmin ja on aika mahdollista, että he työelämänsä aikana sitten kokevatkin loukkaantumisia tai sairauksia. Samanaikaisesti lääketiede edistyy nopeammin ja nopeammin, joten myös ihmiset, jotka ovat aikoinaan loukkaantuneet tai, tai sairastuneet, eivät toipuneet niin nopeasti ja tehokkaasti. Tänä päivänä se on mahdollista kiitos edistyneen lääketieteen. Sen vuoksi on hyvin tärkeää meille Euroopan parlamenttina ja jäsenvaltiona antaa ihmisille mahdollisuus parhaaseen mahdolliseen siirtymään kautena, kun he toipuvat loukkaantumisesta tai sairaudesta, ja että he pystyvät mahdollisimman hyvällä tavalla palaamaan työmarkkinoille. Kuten muutkin esittelijät, minä yritin pähkäillä, mitä tähän mietintöön pitäisi ottaa mukaan. Tämä mietintöhän on loppujen lopuksi kuitenkin vain äh, tällainen pohja ja perusta, jolle sitten rakennetaan yhdessä äh, kollegoiden kanssa, mutta siis minulla oli kuitenkin äh, rajallinen määrä sisältöä, ja, joten toivon, että me kykenemme tätä nyt sitten monipuolistamaan ja rikastamaan tarkistuksilla. Meidän on myös muistettava, että ihmiset, jotka ovat olleet sairaana ja toipuneet siitä, tai joilla on ollut jokin loukkaantuminen tai onnettomuus, niin suurin osa heistä haluaa palata takaisin töihin. Löytää keino tuoda sisältöä elämäänsä. On todellakin harvinaista, että nämä ihmiset eivät haluaisi palata työelämään. Kysymys onkin, kykenemmekö me tukemaan näitä ihmisiä siinä, että he voivat palata työelämään, vai työnnetäänkö heidät vain syrjään ja pakotamme heidät jäämään passiivisesti kotiin? Tänä päivänä meillä on enemmän mahdollisuuksia tukea näitä ihmisiä palaamaan työelämään. Meidän täytyy puhua tästä avoimesti, vaihtaa parhaita käytänteitä yritysten välillä ja maiden välillä. Me puhumme työnantajista. Haluaisin tässä painottaa, että esimerkiksi työntekijät julkisella sektorilla – Öö, ja unohtuvat. Usein kun me puhumme parhaista käytänteistä ja työnantajista ja työntekijöistä, me useimmiten vain tarkoitamme suuria yrityksiä tai pk-yrityksiä, mutta tässä mietinnössä haluan painottaa sitä, että myös työntekijät julkisella sektorilla tarvitsevat tämän kaltaista tukea ja välineitä, jotta he voivat palata työelämään sairauden tai loukkaantumisen jälkeen. Olen jakanut mietintöni kolmeen osaan, koska ensin pitäisi mainittaa ennaltaehkäisy. Monet työnantajat, monet jäsenvaltiot käyttävät paljon energiaa ennaltaehkäisyyn, mikä on hyvä asia. Toki parantamisen varaa vielä on. Samoin meidän täytyy keskittyä varhaiseen puuttumiseen, koska sillä tavalla me kykenemme tehokkaammalla tavalla auttamaan ihmisiä. Tämä voi olla myös taloudellisesti hyödyllistä, koska mitä aikaisemmin puutumme tilanteisiin, sitä pienempiä sairauden tai loukkaantumisen vaikutukset ovat. Toinen osa mietintöäni keskittyy sitten tähän itse palaamiseen työelämään, tähän työelämään uudelleen integroitumiseen. Kuten jo mainitsin tässä aikaisemmin, niin minulla oli aika tiukat rajat, kuinka laaja tämä mietintö saa olla, joten mainitsen tässä vain muutamia toimenpiteitä. Ihmisten täytyy saada tuntea olevansa haluttuja, että heitä työnantaja tukee. Myös työnantajan täytyy saada tukea eh, niin, että nämä ihmiset voivat palata työelämään ja voivat tehdä sen asteittain niin, että työympäristö on sopeutettu näiden ihmisten tarpeisiin. Eli tämä osio käsittelee tätä työelämään paluuta. Ja tässä sanon, että täytyy varmistaa, että on mahdollisesti erilaisia joustavia työkeinoja, etätyötä ja muuta. Olisin halunnut lisätä tähän paljon monia muitakin asioita, mitä tulee esimerkiksi uusien pätevyyksien lisäämiseen, koska voihan olla, että henkilö, joka on ollut kauan poissa työelämästä, toipuessaan sairaudesta, sillä välin yritys on kehittynyt huomattavasti ja mennyt eteenpäin ja jos henkilön terveys sen sallii, niin olisi tärkeää, että hän kykenisi hankkimaan myös uusia taitoja. Joten yhteys työnantajaan täytyy säilyä niin, että hänen osaamisensa tavallaan pysyy myös ajan tasalla. Eli uusien taitojen lisääminen, jatkuva oppiminen – monissa tilanteissa meidän täytyy myös muuttaa kokonaan ajattelutapaa ja logiikkaa. Se ei ole helppoa, mutta erilaisten kampanjoiden avulla tämä voisi olla mahdollista. Me haluamme, että työnantajat myös ymmärtävät, että heille on hyvä asia ottaa takaisin tämä kokenut henkilö, joka on ollut poissa työelämästä hetken sen sijaan, että hän kouluttaa täysin uuden ihmisen siihen työhön. Tässä prosessissa, toipumisprosessissa henkilön täytyy kyetä käymään keskusteluita asiantuntijoiden, psykiatrien, psykologien kanssa, lääkäreiden kanssa – ja ehkä erikoistuneiden lääkäreiden kanssa, jotka voivat rohkaista tätä henkilöä palaamaan mm. työelämään heti, kun hänen terveytensä sen sallii. Eli tämä oli nyt vain tällainen nopea esittely minun mietintöluonnokseeni ja sen, mitä minä haluaisin tässä sanoa. Ja kuten sanoin, minulla olisi vielä muita asioita, jotka haluaisin tähän lisätä. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kollegoiden kanssa, koska uskon, että tämä mietintö on arvokas ja hyvin ajankohtainen. Ja kukaan meistä ei tiedä, koska itse voimme joutua vastaavaan tilanteeseen. On sairastunut, loukkaantunut ja haluaisi palata töihin. Ei koskaan tiedä, koska itse siihen joutuu. Thank you. The e Kiitos. EPP-varjoesittelijä on edustaja Bach. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä perustasta, jonka hän on työstänyt. Ja sille perusteella voimme hyvin rakentaa jatkotyön. Hän mainitsi sen, että olemme tekemisissä monimuotoisten ongelmien kanssa on tehnyt johtopäätöksen. Minä haluan tarttua tähän, että asia on hyvin ajankohtainen – ja että tällä mietinnöllä on paljon merkitystä ja tästä olen täysin samaa mieltä. Täällä on tuolla suurta merkitystä väestölle ja yhteiskunnalle. Väestön ikääntyminen, kuten esittelijä mainitsi, ja myöskin muutokset työmarkkinoilla ja sairaudet, jotka tätä myöten lisääntyvät, lisääntyvä stressi ja vaikutukset joita digitaalistumisella ja niin edelleen on, johtavat psykososiaalisiin riskeihin, tukia liikuntaelinten sairauksien onnettomuuksien lisäksi tulevat mukaan myös psykososiaaliset tekijät. Esittelijä on puhunut ehkäisystä, mikä on minusta eri tärkeä kysymys. Ehkäiseminen on sitä, mikä johtaa siihen, että ei tapahdu tällaisia sairastumisia, jotka ovat työstä johtuvia ja näistä jokainen voi hyötyä. Kun työntekijä on pitempään sairaana, sairaslomalla tai äh, muusta syystä työkyvyttömänä, silloin kaikkien tahojen tulee harjoittaa yhteistyötä työntekijöiden, äh, lääkäreiden, sosiaalisten palvelujen, kaikkien niiden, jotka koska henkilö, joka on tässä erittäin vaikeassa tilanteessa, ei saa jäädä yksin Tästä varmasti olemme kaikki yhtä mieltä. Esittelijä on myös puhunut siitä, että merkitystä on varhaisella tilanteeseen puuttumisella ja minusta se onkin kaikkein tärkeintä ero e, pitkäaikaisilla sairaalla tai henkilöillä, jotka sairauden vuoksi pitkään ovat poissa työmarkkinoilta, vaikka tietysti näiden ryhmien välillä on päällekkäisyyksiä. Se, että henkilö sairauden vuoksi ei pitempään voi olla työssä, hänelle täytyy, äh, hänelle täytyy, hänelle antaa tukea silloin, kun hän palaa työhön, yrit, toimintaan yrityksessä. Tämä voisi olla tällaista terapeuttista puolipäivätyöskentelyä, eli sitä, että jonkin, jonkin aikaa on mukana niin, että hänet vedetään mukaan toimintaan yrityksessä, mutta samaan aikaan kuitenkin edelleen on myös äh, sairauslomalla, että myöskin ihmiset, jotka ovat psykologeja, eh, sosiaalityöntekijöitä vastaavia, ovat tavallaan kahdella eh, tuolilla. Siksi että kysymys on siitä, että henkilö ei ole niin sairas, että hän toisaalta olisi eh, tilanteessa, jossa hänet voitaisiin hakea työkyvyttömyyseläkettä tai, tai toisaalta sitä, että hän myöskin täysin voisi toimia työelämässä. Esittelijä on viitannut juuri siihen, että nämä henkilöt hän haluavat tehdä uudestaan työtä. He eivät halua olla sairaana eh, loputtomiin, eivätkä halua työkyvyttömyyseläkkeelle. Heille pitää todellakin antaa kaikki mahdollisuudet, että he voivat palata takaisin työmarkkinoille. Tämä varmastikin on meille kaikille hyvin tärkeää eh, eh, että me harjoitamme valistustyötä sekä työntekijöiden että työnantajien suuntaan. Thank you. Then I'll give... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rory Palmer, olkaa hyvä. SD-ryhmän varjoesittelijä. Very... Kiitos. Esittelijä on tehnyt hienoa työtä, kun hän esitteli keskeiset kysymykset sekä sen kontekstin, johon mietintö liittyy. Mietintö pyrkii puuttumaan juuri näihin keskeisiin kysymyksiin ja myös juuri puhunut varjoesittelijä katsoi näitä samoja kysymyksiä. En lähde toistamaan samoja kommentteja, vaan haluaisin keskittyä kolmeen kysymykseen, joita ei vielä ole mainittu. Ne haluamme mukaan mietintöön. On hyvä kuulla, että esittelijä haluaa, että hänen mietintöään vielä kehitetään edelleen, vahvistetaan tarkistuksella. Tähän työhön mielelläni tartun ja teemme mielellämme yhteistyötä esittelijä- ja varjoesittelijöiden kanssa muista ryhmistä. Lähtökohtani näissä asioissa on aina se tunnustus, että jokainen meistä, jokainen kansalainen kaikissa jäsenvaltioissa, koko unionissa, oma oikeuden työntekoon. Tämä oikeus on kirjattu myös perusoikeuskirjaan ja myös yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen. Ei pidä koskaan unohtaa sitä, että kun ajattelemme toimia, joilla voimme tukea ihmisiä niin, että he voivat palata työhön ja voivat säilyttää työpaikkansa. Kyse on ihmisoikeuskysymyksestä talouskysymyksen lisäksi. On tärkeää, että tunnustamme tämän tosiasian. Euroopan unionin tehtävänä on tehdä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä niin, että varmistamme, että meillä on prosessit ja politiikka, jolla voimme tukea työnantajia ja muita kumppaneita niin, että todella tämä oikeus toteutuu. Kyse on kaikkien oikeudesta, onpa sitten ikä, kansallisuus tai mikä muu erityisvirta tahansa kyseessä. Omassa työssäni tämän mietinnön parissa haluan varmistaa sen, että huomioimme yhtä lailla mm, henkisen terveyden kuin ruumillisenkin terveyden. Ne, joilla on mielenterveyshaasteita, niin näitä ihmisiä on entistä enemmän. Yhä useampi jossakin vaiheessa uransa kokee tällaisia ongelmia, eli mielenterveysongelmia. Ihmiset kärsivät myös burnoutista työpaikoilla. Työpaikoilla on valtavasti paineita. Digitalisaatiollakin on oma vaikutuksensa. Ihmiset kokevat, että he ovat aina töissä, koska eri laitteiden välityksellä he ovat silloinkin yhteydessä työpaikkaansa, kun he eivät siellä fyysisesti ole. Eli täytyy muistaa hyvinvointi myös mielenterveyden näkökulmasta. Tässä mietinnössä haluamme varmistaa, että yhtä lailla keskitymme myös mielenterveyskysymyksiin kuin näihin fyysisen terveyden ulottuvuuksiin. Viimeisimmässä osassa mietinnössä puhutaan muuttuvista asenteista. Mielenterveyteen ja mielen terveyden ongelmiinhan suhtaudutaan hyvin ennakkoluuloisesti. Nyt meillä on hieno mahdollisuus tämän mietinnön kautta toimia tällä alalla ja todeta, että jos työpaikoilla toimitaan hyvin näissä asioissa, niin sitten voimme saada myönteisen panoksen aikaan laajemman, laajemminkin yhteiskunnassa niin, että näitä asioita voidaan käsitellä. Ja sitten aivan erityinen henkilöryhmä, joilla on loukkaantumisia ja sairauksia, eli ne henkilöt, jotka ikävä kyllä ovat saaneet diagnoosin kuolemaan johtavasta sairaudesta – Näillä henkilöillä on aivan erityisiä haasteita. Jotkut tähän ryhmään kuuluvista haluavat lopettaa työnteon, tämä on aivan ymmärrettävää, mutta monet myös haluavat pysyä töissä taloudellisista syistä kenties, tai vielä enemmän äh, ihmisarvon liittyvistä syistä. Eli heille on tärkeää pystyä jatkamaan työtä. Minä itse työstän tällä hetkellä kampanjaa, joka pyrkii samanaikaiseksi lainsäädäntöä, laillisia takeita niille henkilöille, jotka kärsivät tällaista sairaudesta, joka johtaa kuolemaan. Eli me voisimme esittelijän kanssa katsoa, saisimmeko mietintöön mukaan myös tämän ulottuvuuden. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Pitää varmistaa, että ihmiset, joilla on kuolemanjohtava sairaus, voivat pysyä töissä, jos he niin haluavat, ja että myös heidän työnantajiaan tuetaan tämän toteuttamisessa. Ja viimeisin seikka, jonka tässä vaiheessa haluan mainita, johon minä ja ryhmäni keskitymme tämän mietinnön tiimoilta, on se, miten tärkeitä kumppanuudet ovat, kun kehitämme toimia ja politiikkaa, jolla autetaan ihmisiä palamaan työhön onnistuneesti. On tiettyjä keskeisiä kumppaneita, nimittäin ammattiyhdistykset ovat keskeisessä roolissa. Mietintö ei tunnusta ammattiyhdistysten keskeistä roolia vielä ainakaan tässä luonnosvaiheessa ja yritän sitten tarkistuksen kautta tuoda tämän ulottuvuuden mukaan mietintöön. Kun katsomme jäsenvaltioita, siellä on esimerkkejä siitä, miten ihmisiä voidaan auttaa sairauden tai laukkaantumisen jälkeen palaamaan työpaikkaan onnistuneella tavalla. Tarvitaan todellista kumppanuutta työnantajan ja järjestöjen välillä silloin, kun järjestöt edustavat sekä työnantajia että työntekijöitä. Ja työntekijäpuolella kyse on ammattiyhdistyksestä. Jäsenvaltioissa ei pidä unohtaa sitä, että ammattiyhdistyksillä on todella tärkeä tehtävä tällä alalla. Ne ovat olleet tässä tehtävässä ja ovat myös onnistuneet siinä hyvin. Kyse on kumppanuudesta työnantajien, yrityskentän kanssa. Kun keskustelemme tästä mietinnöstä, niin on tärkeää, että tunnustamme sen, että työnantajiin kohdistuvat haasteet näissä kysymyksissä ovat erilaisia suurissa yrityksissä ja toisaalta pienissä ja mikroyrityksissä. Eli tämäkin täytyy tuoda esille ja tunnustaa, kun viemme mietintöä eteenpäin. Lopuksi haluan vielä kiittää esittelijää. On ilo tehdä työtään hänen ja muiden varjoesittelijöiden kanssa, kun kehitämme mietintöä ja varmistamme, että hyväksymme sellaisen mietinnön, joka heijastaa mahdollisimman korkeata kunnianhimon tasoa niin, että ihmiset pääsevät loukkaantumisen tai sairauden jälkeen takaisin töihin. Ja tunnustamme sen, että kyse ei ole pelkästään taloudellisesta kysymyksestä, vaan kyse on hyvin pitkälti perusihmisoikeuksista. Ihmisillä on oikeus työhön, meillä on oltava sellaista politiikkaa, joka auttaa meitä toteuttamaan tämän oikeuden kaikkien kohdalla. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Aldevarjo varjoesittelijä ei ole nyt paikalla, eikä hänellä ole sijaista nähdäkseni. Sitten koeryhmä. Paloma López Permejo, olkaa hyvä. Please take the floor. Kiitos puheenjohtaja ja monet kiitokset myös esittelijälle tästä hyvin ajankohtaisesta mietinnöstä. Mietinnössä esittelijä puhuu siitä, miten tärkeää on asia, ajoissa puuttua näihin kysymyksiin, mikä on hyvin olennaista. Meistä näyttää siltä se, että viitataan eh, nimenomaan ehkäisyn osalta, tarvitaan tällaiseen välineeseen, joka meillä on unionissa, kuten OHSA, työterveys- ja työturvallisuusvirasto, joka tekee erinomaista työtä ja on luonnollista, että siihen viitataan. Se on hyvin myönteinen kysymys. Minua huolestuttaa konkreettiset kysymykset, jotka liittyvät tähän työhön palaamiseen, tämän uudelleen integroitumiseen. Me haluaisimme viitata joihinkin konkreettisiin kysymyksiin. Haluaisin esittää näistä kaksi erityisesti. Ensinnäkin palvelut, julkiset palvelut, terveyspalvelut, jotka liittyvät silloin, kun palataan takaisin työhön. Eri maissa on nähty, että on hyvin vaikeuksia, suuria vaikeuksia hallinnolla tätä. Tässä on eh, esimerkiksi eh, Eh, vakuutusyhtiöitä, jotka välttämättä eivät ole kiinnostuneita työntekijöiden intresseistä, vaan niillä on muita intressejä. Tämä työntekijä, joka pyrkii varautumaan työpaikalle, on tärkeää, että katsotaan hänen terveyttään ja otetaan huomioon se ensisijaisesti suhteessa kaikkiin muihin kysymyksiin liittyvät yrityksen toimintaan. Tapahtuva tämä. Tämä tulisi tapahtua julkisen terveyden kautta, koska emme tiedä, mikä, mitkä ovat ne intressit, joita on eh, yksityisillä sairausvakuutusyhtiöillä sitten tämä äh, vaikeudet, joita saattaa olla tässä työpalvelusministeriössä, mutta tärkeintä on, että henkilöitä ja työntekijöitä, jotka ovat äh, vammaisia tai, tai henkilöitä, jotka jostakin syystä ovat pitempään saaneet vuoksi olleet poissa työpaikasta tai ovat olleet pitempään työttömänä. Ja tärkeää, että katsotaan erityisesti sitä, minkälaisia tarpeita heillä on työpaikalla. Tämä on olennaisen tärkeää. Tällaiset sopeuttavat toimet, jotka liittyvät siihen, että työntekijä voi menestyksekästi palata työpaikalle, voi olla olennaista sille, että työntekijä voi mahdollisimman hyvin uudelleen integroitua työpaikkaan. Voidaan puhua hyvistä käytänteistä, joita on olemassa, joita liittyviksi hoitotyöhön tai jotka ovat, eh, että on myös riittävästi tulkista tukea, jotta voidaan kehittää toimintaa tällä tasolla, pyrkiä vahvistamaan koko aktiivista työllisyyspolitiikkaa, joka liittyy nimenomaan tähän eh, työhön pala- palaamiseen. On vielä yksi asia, joka meitä huolestuttaa, ja mitään tilanne, joka syntyy, kun väestö ikääntyy. On totta, että tämä on tilanne, joka on todellisuutta, jonka joudumme kohtaamaan, mutta se, että työelämää pidennetään, ei ole ratkaisu. Työntekijät on tien työntekijöitä, jotka haluavat jatkaa työntekoa, ja heille ilman muuta on selvää, että heille täytyy suojella tätä aktiivista osallistumiselämään, kun sitä jatketaan silloin, kun siihen liittyy tällainen vapaaehtoinen piirre se tehtäisiin velvollisuus, kun väki väestö vikääntyy, on velvollista kuitenkin säilyttää työpaikkoja, mutta olette samanakaan siitä, että ei välttämättä pidennetä työ, työelämää. Tämä on hyvin tärkeää meidän, koska meillä on nuoria ihmisiä, jotka löytävät työtä, joten tämä työelämän pidentäminen ei ole ratkaisu. On henkilöitä, jotka vapaaehtoisesti haluavat pysyä työssä ja heille pitää luoda paremmat olosuhteet, mutta täytyy minun mielestäni sopeuttaa hiukan enemmän näitä ajatuksia, jotka näitä osin esitään tässä mietinnössä. Ja lopuksi pitäisi vahvistaa sitä roolia, joka on sosiaalisilla työmarkkinoiden osapuolilla ennen kaikkea ammattiliitolla, koska niillä on keskeinen rooli niiden aktiivisella osallistumisella, koska ovat jäseniä, jotka vastaavat niistä toimista, jotka liittyvät turvallisuuteen ja terveyteen työpaikalla. Kiitokset esittelijälle ja totta kai on hyvä, että voimme harjoittaa yhteistyötä. Thank you very much. Kiitos. Aldella ei ole nyt edustusta paikalla nähdäkseni. Sitten menemme vihreiden puheenvuoroon luonnollisesti, mutta enpä nyt näe, että vihreilläkään olisi edustus paikalla. EFDD, Laura Agea, olkaa hyvä. Grazie presidente e grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Zitnanska äh, tästä mietinnön esittelystä. Voin yhtyä siihen, mikä oli teidän asenteenne. Arvostan erityisesti sitä, että jää näin paljon tilaa sille, että voimme tehdä myös muutoksia ja sisällyttää tähän yhteistyöhön ja tähän asiakirjaan, joka on hyvin tärkeä myös muita näkymiä. Arvostan kovasti tätä ensimmäistä osaa ja siinä kiinnitetään huomiota suojeluun niin, että voitaisiin toimia ja ottaa huomioon kaikki ne seuraukset, jotka syntyvät siitä, että ennaltaehkäisyä ei ole hoidettu asianmukaisesti työpaikoilla. Tämän lainsäädäntökauden alussa parlamentti on korostanut tätä aihetta useaan otteeseen. Haluaisin nostaa esille myös toisen tärkeän kysymyksen. Yrityksissä täytyy voida investoida myös ennaltaehkäisyyn työpaikoilla. On strategisia toimia, joilla voitaisiin ehkäistä työtapaturmia ja tämän lisäksi myös ammattitauteja, sairastumisia työpaikan takia. Komissiohan ennen kaikkea näinä aikoina työstää tätä aihetta. Olemme nähneet, että esimerkiksi syöpäaiheuttavien aineiden säätelyä ollaan uudistamassa. Eli yritysten pitää voida investoida niin, että nimenomaan ennaltaehkäisyyn investoitaisiin. Jos tällaisia investointeja tehdään, niin luonnollisesti eh, työntekijät tästä hyötyvät ja eh, välillisesti myös koko ketju, toimintaketju, jossa yritys on mukana. Kaikki työntekijät ovat siinä tilanteessa, että heidän tulee voida nauttia tasa-arvoisesta kohtelusta. Tätä ei kuitenkaan aina pystytä takaamaan. Tässä erityisesti ajattelen niitä työntekijöitä, jotka ovat olleet ikään kuin sattuman uhreina tai ovat joutuneet kärsimään ammattitaudeista. Ja heidän kohdallaan usein tasa-arvo ei toteudu. Minä olen italialainen. Esimerkiksi naisiin kohdistuva syrjintä silloin, kun kyse on äitiydestä ja lapsen saanneesta, niin tämä on sellainen aihe, johon meidän tulisi keskittää huomiomme äitiys ei ole mikään sairaus, ammattisairaus eikä mikään työtapaturma, mutta monet naiset tänä päivänä äitiyden takia joutuvat irtisanotuksi ja joutuvat kärsimään tästä epätasa-arvosta työpaikalla. Heidät joko irtisanotaan tai sitten heidät siirretään esimerkiksi toisiin tehtäviin, jotka ovat vähemmän tärkeitä kuin aiemmat tehtävät. Heidät esimerkiksi siirretään toiselle työpaikalle. Ja sitten heidän ikään kuin odotetaan tekevän se päätös, että sitten itse irtisanoutuvat. Tämän seikan korostaminen on tärkeää. Sosiaaliturvajärjestelmissäkin tulisi keskittyä sellaisiin toimiin, jotka helpottavat työpaikalle palaamista tapaturman tai sairauden jälkeen. Ja tämän tulisi päteä myös äitiyteen. Jos on tarpeen, niin täytyy tarjota myös erityistä koulutusta ja erityisiä toimia tämän tueksi. Esittelijä jo korosti sitä, että tarvitaan tukitoimia näille henkilöille, jotta he pääsevät takaisin töihin on käytettävä kaikkia mahdollisia välineitä, jotta todella voidaan taata se, että palaaminen töihin on myönteinen työntekijän kannalta ja myös yrityksen kannalta. Nyt kyse on ilmiöstä, joka on myös rikastuttava yrityksen näkökulmasta – Nämä ihmiset on integroitava takaisin töihin niin, että tuetaan aivan erityisesti luonnollisesti pk-yrityksiä. Ne eivät välttämättä ole tottuneita tällaisiin tilanteisiin. On oltava aivan konkreettisia välineitä yritysten apuna. Meillähän on hyviä käytänteitä. Ei ole kyse pelkästään niiden vaihdosta, vaan yrityksillä on oltava todella aivan konkreettisia välineitä niin, että voidaan taata se, että työntekijät voivat onnistuneesti palata töihin. Työelämä muuttuu näinä aikoina kovasti, kun puhumme nyt jälkiteollisesta yhteiskunnasta täytyy ajatella myös älykästä työtä ja etätyötä. Täytyy olla sellaiset takeet, jotka todella mahdollistavat sen, että tavoitteemme toteutuvat. Työntekijöillä on oltava mahdollisuus heidän oman potentiaalin ja välineitensä tuella toteuttaa kaikki tämä. Tarvitaan myös innovatiivisia toimia perinteisten toimien lisäksi. Täytyy pystyä myös nämä uudet työn muodot varmistamaan niin, että ne ovat turvallisia. Meidän on taisteltava myös köyhyyttä vastaan. Tätäkin kautta sosiaalista osallistumista ja osallisuutta voitaisiin tukea. Ei voi olla niin, että jotkut jätetään ikään kuin kehityksestä jälkeen. Nämäkin ihmiset ovat rikkaus, he tarjoavat meille lisäarvoa yrityksissä ja koko yhteiskunnassa. Heidän takaisin saaminen töihin on hyvin tärkeää. Vielä kerran haluan kiittää esittelijää ja totean, että me olemme valmiita tekemään tarkistuksia ja yhteistyötä, jotta saamme tehokasta työtä aikaan. Kiitos. Thank you, uh, Joël Melin. Joël Melin. ENFstä, olkaa hyvä. Oui, merci, madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe, eli siis sairastuneiden tai loukkaantuneiden palauttaminen takaisin töihin, on tärkeä aihe. Esittelijä on todennut, miten tässä työssä tulisi toimia, ja hän on nostanut esille tiettyjä ehdotuksia. On aivan oleellista se, että eh, kyse ei ole tässä aiheessa Euroopasta, vaan kyse on vain ja ainoastaan jäsenvaltioista. Meillä on eurooppalainen strateginen puitteisto työturvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Suoraan sanottuna tämähän kaikki on vain jäsenvaltioiden työlainsäädännön varassa. Eli kyse on sosiaaliturvasta, kaikista niistä määräyksistä, joita yrityksissä on ja joista on keskusteltu työmarkkinaosapuolten kesken. Missään tapauksessa Eurooppa ei saa tässä mitään lisätaakkaa asettaa. Olen havainnut, että että Eurooppa on nimenomaan vastuussa siitä, että työskentelyolosuhteet ovat heikentyneet. Eilen kuulimme siitä, miten avoimuutta tulisi lisätä Euroopassa, kun ajatellaan työpaikkoja ja työllisyyttä. Yritykset eivät enää voi ottaa harteilleen näitä sääntötaakkoja, teknisiä taakkoja, verotaakkaa esimerkiksi säästöjen kautta, jota nyt velvoitetaan toteuttamaan. Kaikki tämä kasvu- ja vakaussopimuksen nimissä, joka johtaa vain alijäämiin ja joka on aivan vääränlaista politiikkaa. Kaikki tämä kaatuu myös työntekijöiden hartioille. Eilen todettiin, että naisten pitäisi tehdä töitä, jos he haluavat, mutta eihän joten kyse ei ole tässä haluamisesta. Keskipalkka ja minimipalkka ovat lähentyneet köyhyysrajaa. Miehet ja naiset ovat velvoitettuja, heidän on pakko tehdä töitä. Ja tämä on ongelmallinen tilanne, kun kyse on järjestelmästä, jossa ostovoima kuitenkin pitäisi saada kohdilleen pitkälti tämä johtuu niistä toimista, joita Euroopassa on tehty, ei kenties aivan ny- ainoastaan. Mm, sitten työttömyysongelma, kun molempien puolisoiden pitäisi tehdä töitä. Kannustan teitä perehtymään sosiaaliseen tulostauluun. Eriarvoisuus lisääntyy pariskunnissa ja myös jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä. Tämä on tärkeä seikka, jos vielä nyt halutaan sitten ryhtyä toimiin, joita tässä ehdotetaan. No sitten ikääntyvien kysymys. Työttömyys koskee myös heitä. Tuottavuus vaatii sitä, että, että ne ihmiset, joilla on kokemusta, niin heille pitää myös sitten maksaa hieman enemmän palkkaa ja tämä aiheuttaa ongelmia. Jatkuvasti nostetaan eläköitymisikää ja tämä on aivan hullua tällä vuosituhannella. Eli isovanhemmat velvoitetaan tekemään työtä, jotta lapsenlapsilla sitten olisi rahaa, kun he ovat työttöminä. Kyllä, me teemme työtä tämän aiheen parissa. Katsotaan, miten voimme määritellä sen, mikä on Euroopan vastuu ja mikä on jäsenvaltioiden vastuu, mutta tässä sekä yritykset että työntekijät, ikään kuin heidän nime, suullaan puhutaan, mutta kenties ette tunne todellisuutta kentällä. Kiitos. Anyone else who wants to... Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Nyt lista on käyty loppuun. Nyt esittelijä saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä, edustaja Tsitnanska. Or shall we listen to the commission? Vai kuuntelisimmeko komissiota? Um, je connais très bien la situation. Minä tunnen oikein hyvin tilanteen kentällä, arvoisa edustaja. Muutama huomio vain. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän kommenteistaan. Kuten jo aluksi sanoin, koska mietintöni koko on rajallinen, en voinut ottaa mukaan kaikkea, mitä olisin halunnut. Joten me tulemme kyllä käsittelemään myös mielenterveysongelmia. Ja minusta olisi hyvä, että mainitsemme myös henkilöt, joilla on parantumattomia sairauksia, vaikkakin tässä mietinnössä nyt keskitytään niihin, jotka ovat toipuneet sairaudesta tai onnettomuudesta ja haluavat palata takaisin työelämään. Mutta kyllä tämäkin aihe voidaan mainita. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on mainittava myös työmarkkinaosapuolet, jotta voisimme helpottaa esimerkiksi parhaiden käytänteiden äh, vaihtamista. Jos mainitsen Slovakian nyt, niin äh, työmarkkinaosapuolet, ammattiliitot äh, keskittyvät ehkä enemmänkin juuri vuoropuheluun palkoista enemmänkin kuin tähän tiettyyn alueeseen. Joten jos teillä on parhaita käytänteitä esimerkkeinä, niin kertokaa ne. Ja jos te tiedätte, että jossain äh, työmarkkinaosapuolet keskittyvät näihin asioihin ja yrittävät auttaa ihmisiä palaamaan äh, työelämään, niin kuulisin siitä. Olen samaa mieltä myös siitä, mm, kun on kysymys PK-yrityksistä, niin meidän täytyy varmistaa taloudellista tukea ulkopuolelta. Eivät kaikki PK-yritykset kykene maksamaan äh, psykologia tai ulkopuolista asiantuntijaa laatimaan palaamissuunnitelmaa näille ihmisille, joten jonkinnäköistä taloudellista tukea ehkä voitaisiin antaa jostain rahastosta. Tämän tuen täytyy kuitenkin olla kestävää. Emme me voi laskea vain EUn tuen varaan, vaan jäsenvaltioiden täytyy kyettä takaamaan tällainen tuki omista varoistaan. On tärkeää, että tästä on tilastoja, on tärkeää, että me huomioimme uudet työn muodot, samoin vammaiset ihmiset, monet ihmiset, jotka ovat sairastaneet tai olleet onnettomuudessa esimerkiksi, heillä saattaa olla jonkinnäköinen vamma. Yksi asia, jonka olin jättänyt pois, mutta joka on tärkeää, on se, että meidän tulee keskittyä ei ainoastaan tämän palaavan henkilön ja työnantajan suhteeseen, vaan koko tiimi on otettava siihen mukaan. Kollegoiden täytyy olla osa, täytyy olla osa tätä prosessia. Se on tärkeää koko ympäristölle että koko ympäristö on sopeutettu siihen. Kiitokset varjoesittelijä, odotan yhteistyötä mielenkiinnolla. Kiitos. Tämä aihe todella on nyt suuren mielenkiinnon kohteena kollegoiden keskuudessa. Sitten komissiosta Costa David. Onko hän paikalla? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Lisätä jotakin tähän, olkaa hyvä. Yes, I could say a few words. Voisin sanoa muutaman sanan. Meidän painopisteemme komissiossa työterveydessä ja turvallisuudessa on ennen kaikkea ehkäisevä toiminta, ei ehkä toinen ääripää, mutta lähellä sitä. Olemme todenneet joitakin aloitteita OSHAn puitteissa tunnustaen tämän asian merkityksen. Minä olen keskustellut tästä ylempien tahojen kanssa, mutta voisin sanoa, että mietintö tarttuu aivan oikeisiin kysymyksiin ja se puuttuu ensimmäisiin periaatteisiin. Me tunnustamme, että kysymykset, jotka liittyvät siihen, että miten pannaan nämä asiat toimeen käytännössä, voi aiheuttaa ongelmia. Mietinnössä puhutaan kulttuurista, mikä on hyvin tärkeä näkökanta. Jos kaikki uudet jäsenvaltiot saadaan noudattamaan tietoa ajattelutapaa, joka merkitsisi sitä, että hyväksytään se, mitä mietinnössä on. Siinä saattaisi olla ongelmia, mutta sinänsä mietintö on arvokas siksi, että se kiinnittää huomiomme ongelmaan, joka työntekijöillä on jollain terveysongelmia ja että heillä on oikeus siihen, että heidän tilanteensa tunnustetaan – Tietysti on ihmisiä, jotka eivät halua jatkaa työntekoa. Sekin täällä mainittiin. Mutta viime kädessä asiassa päätyy päättää tapauskohtaisesti. Palatakseni vielä siihen, mitä alun perin sanoin. Mietinnössä on se arvo, että se kiinnittää huomion nimenomaan sidosryhmien ja poliitikkojen huomion ongelmaan, joka tulee nousemaan esille. Joten parasta, paras johtopäätös, jonka voitaisiin tehdä terveyspolitiikan vaikutusta liippuu siitä, mikä viime kädessä on se, että väestön elinjään odote on kasvamassa jatkuvasti – naisten elijän odotte on hiukan korkeampi kuin miesten, mutta, mutta kun tämä on suuntaus, silloin voi odottaa, että tämä ongelma tulee nousemaan yhä tärkeämmäksi. Sitten myöskin eläkeijän kysymys, joissakin jäsenvaltioissa sitä pyritään korottamaan. Ei kukaan tiedä missä on raja, mutta näyttää siltä, että todellakin me tunnustamme teidän mietintönne merkityksen, siellä on arvoa ja kuten sanot alussa, niin me olemme tehneet jotakin toimia itse ja me otamme huomioon johtopäätökset, jotka asiakirjassa on, ja katsotaan, mihin suuntaan sitten mennään. En tiedä, oliko tämä nyt kovin inspiroivaa, mutta meihinkin kohdistuu painetta siinä suhteessa. Meidän pitäisi aikaan tuloksia huomattavassa, huomattavassa, huomattavalla määrällä alueita mutta ehkä voimme katsoa asiaa uudestaan tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you all for your interventions. Kiitos kaikille puheenvuoroista. Aikataulutus on seuraavanlainen. Työllisyysvaliokunta äänestää 25. ja 6. päivä ja täysistuntoäänestys on sitten tuon ajankohdan jälkeen. Vielä ei ole tietoa tarkasta päivämäärästä. Nyt pyydän Agnes Jongeriusta ryhtymään puheenjohtajaksi, koska minun täytyy mennä kuuntelemaan Itävallan työministeriä ja tulevaa puheenjohtajavaltiota. Nyt siirrytään kohtaan 16 esityslistalla. J'ai pas entendu. Pourquoi on fait pas le point 15 Miksi emme käsittele kohtaa 15? En, en kuullut tästä. Okay. Okei. Okay. Um, pas compris pourquoi on saute. Anteeksi, en ymmärtänyt, miksi emme käsittele kohtaa 15. Sorry. Excusez-moi, pas compris pourquoi. En ymmärtänyt, miksi hyppäsimme kohdan 15 yli suoraan kohtaan 16. Um, uh, as I understood, we have tried... Oh, uh, the... uh, puheenjohtaja puheenjohtaja halusi käsitellä kohdan 16 heti kokouksen alkuun, mutta kollega ei ollut silloin vielä paikalla. Nyt hän on täällä ja meillä on kahdeksan minuuttia aikaa ennen kuin seuraava asia on äh, aikataulutettu. Joten, joten hoidamme 16 nyt ja sitten 10 maissa palaamme 15. Joten tässä ollaan ihan hyvin. Eli asia 16 on yliopistoopettajien oikeudet Kyproksella. Ehkä sen takia ensin voisi esitellä tämän aiheen. Kiitos ensin απολογηθώ και να εξηγήσω Ensin haluaisin pahoitella sitä, että kun olin pyytänyt, että tämä aihe olisi käsitelty aamulla ensimmäisenä, mutta sitten en aivan ymmärtänyt, että tämä järjestely sitten sopi, että aihe olisi todella ollut ensimmäisenä esityslistalla. No, mutta nyt varsinaiseen aiheeseen. Euroopassa on tarve tehdä enemmän tutkimusta. Kyproksessa kuitenkin on hyvin epävarma tilanne yliopistoopettajien osalta silloin, kun kyse on tohtorikoulutettavista ja tutkimusta tekevistä yliopistoopettajista. Me olemme esittäneet komissiolle kysymyksen tästä aiheesta ja totesimme, että mm, yliopistajat, opettajat, tohtorikoulutettavat omavat oikeuksia, joita kuitenkin jatkuvasti rikotaan, aivan systemaattisesti rikotaan Kyproksen yliopistoissa. Olemme kysyneet komissiolta, mitä komissio aikoo tehdä, jotta tähän ongelmaan todella tartutaan. Kyproksen hallitus ei voi jatkaa näis, näillä epätyyppisillä työsuhteilla Kyproksen yliopistoissa ja näistä syistä päätimme esittää tämän kysymyksen komissiolle ja nostaa aiheen esille täällä työllisyysvaliokunnassa. Hyvät kollegat, me haluamme, että yliopistoissa olisi tutkijan paikkoja, mutta nyt on käynyt niin, että on avustavia työntekijöitä, eh, joilla on aivan erilainen status. Nämä henkilöt eh, saavat joko tuntipalkkaa tai ovat määräaikaisissa, osa-aikaisissa työsuhteissa. Heillä ei ole esimerkiksi oikeutta äitiysvapaaseen, vanhempainvapaaseen tai vuosilomaan. He eivät saa sosiaaliturvaa ja näitä henkilöitä ei kohdella tasa-arvoisesti suhteessa muuhun opetushenkilökuntaan. Niin ikään. Hallituksella ei ole strategista näkemystä, kun ajattelemme näiden opettajien asemaa ja statusta. Tarvittaisiin lainsäädäntöpuitteet, jotka sitten määrittelisivät henkilökunnan aseman, mikä on työnantajan ja työntekijöiden asema ja velvoitteet. Kaikki nämä ongelmat tulisi korjata. Monet tutkijat, joista nyt on kyse, ovat mukana myös eurooppalaisissa hankkeissa ja ohjelmissa – opettajien ja tutkijoiden komitea vaatii sitä, että luotaisiin status heitä koskien, joka olisi Euroopan vaatimusten mukainen niin, että näillä henkilöillä olisi myös sosiaaliturva käytettävissä, niin, että he voisivat nauttia kaikista työntekijöille kuuluvista oikeuksista. He vaativat myös sitä, että heidän korvaustasoaan nostetaan ja vaativat sitä, että heidät työllistetään pysyviin työsuhteisiin eikä jatkuvasti keskeytyviin pätkätyösuhteisiin. Sen takia haluamme kuulla komission kannan tästä aiheesta. Kiitos. Thank goodness. The commission is... No, luojan kiitos komission paikalla tänään. Joten ehkäpä me toivon mukaan saamme vastauksiakin. Lucy Davone saa puheenvuoron. Niinkö? En välttämättä osaa lausua oikein, mutta ehkäpä te voitte vastata näihin kysymyksiin, jotka kollega esitti. Kiitos. Ensinnäkin olen Janet Björnsen. Tulen tutkimuspääosastosta. Vastaan tähän tutkimusosioon ensin ja sitten Lucy jatkaa näistä työmarkkinakysymyksistä. Ensinnäkin olen nähnyt tämän kysymyksen ja me olemme vastanneet. Se on matkalla parlamenttiin. Se, mitä voimme sanoa, tässä on kaksi asiaa. Tämä yleinen työmark- markkinapolitiikka ja ehdot. Ja sitten nämä erityisasiat tutkimuksen alalla. Ja voin vastata tähän tutkijoiden ja yliopistokysymyksiin yleisellä tasolla. Meillä on suositus. Täytyy muistaa, että tämä on suositus, ei asetus. Jossa suositellaan, se on tehty siis vuonna 2005, tässä suositellaan – että luodaan hyvät työolosuhteet ja ehdot tutkijoille, että heidät palkataan samalla tavalla kuin muut ihmiset. Että heidät palkataan avoimella tavalla, merittien perusteella. Tämä on se suositus, jonka olemme tehneet. Ja koska tämä on suositus, niin yliopisto voi täysin itse päättää, millä tavalla he palkkaavat henkilökuntansa. Eikävä kyllä, me emme voi sekaantua tähän asiaan. On varmaan muita ehtoja työmarkkinoiden osalta, mutta tämän jätän Lusille vastattavaksi. So. Thanks, Madam, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Halusin lisätä tähän sen, että komissio aikoo käynnistää aloitteen sosiaaliturvan varmistamiseksi uh, itsenäisille ammatinharjoittajille ja niille, jotka ovat uh, epätyypillisessä työsuhteessa. Tämä pohjautui sosiaalisten oikeuksien pilarista järjestettyyn kuulemiseen. Aihehan on varsin lähellä nyt käsiteltävää aihetta. Monet Euroopassa, jotka ovat epätyypillisissä työsuhteissa tai ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, eivät saa sosiaaliturvaetuuksia. Onpa sitten kyse sairausajan palkasta tai eläkkeistä tai vanhempainvapaista. Olemme toteuttaneet vuonna 2017 kartoitusta. Silloin toteutimme myös kaksivaiheisen työmarkkinaosapuolten kuulemisen juuri tästä aiheesta. Olemme myös käynnistäneet avoimen julkisen kuulemisen. Tarkoitus on maaliskuun puolivälissä käynnistää tämä aloite. Kyse on sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteesta 12. Siinä todetaan, että onpa sitten kesto tai tyyppi työsuhteessa mikä tahansa, niin Kaikilla työntekijöillä on oikeus saada sosiaaliturvaa. Toki käydään laajempakin keskustelua tutkimuskentällä näistä kysymyksistä, mutta tällä aloitteella pyrimme rohkaisemaan jäsenvaltioita kuromaan umpeen ne aukokohdat, jotka olemme kartoituksessa havainneet sosiaaliturvan alalla. Kiitos. Okay, thank you. I'm looking... Selvä. Katson nyt kollegan suuntaan, joka esitti kysymyksen. Haluatteko te vielä jatkaa vai oletteko te tyytyväinen vastaus? Haluatte vielä jatkaa? Kiitos eh, puheenjohtaja. Komissio on käsitellyt tätä asiaa moneen kertaan ja meidän valiokuntamme on tehnyt useita mietintöjä työehdoista – ja kyllähän me tässä jotain odotamme komissiolta. No pidän kuitenkin hienona tätä aloitetta, josta kuulimme. Tässä on kysymys myös sosiaaliperusoikeuksista ja siitä, että suljetaan porsaareijat. Mutta olisimme kuitenkin toivoneet hieman enemmän tukea työsturvaksi näille tutkijoille, koska tämä on valtiollinen yliopisto niin että te vaatisitte, että nämä suositukset toteutetaan. Toivoisimme, että te tekisitte suosituksen sekä Kyproksen hallitukselle että yliopistolle, että tässä olisi hieman enemmän painostusta, että niin, että ne toteuttaisivat tämän. Perusoikeudet, sosiaaliset perusoikeudet sekä tutkijoiden työehdot. Kiitos. But as I understand the written ja käsittääkseni kirjallinen vastaus on tulossa. Se on tuolla seilaa jossain meidän rakennustemme välissä nähtävästi. Joten me voimme sitten myöhemmin katsoa, miten jatkaa tätä aihetta. Näin, vain kolme minuuttia myöhässä. Siirrymme kohtaan 15. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Esittelijä on paikalla. Danoka, can I give you... Eli Tatjana Znanoka, te saatte ensin puheenvuoron, saatte esitellä tämän ja sitten keskustelemme. Uh, so here we... Niin, tässä me reagoimme komission ehdotukseen Tietenkin tämä ehdotus on mielestämme askel oikeaan suuntaan. Korostetaan sosiaalisia oikeuksia entistä enemmän ja myös mahdollisuuksia, sosiaaliturvaa ja osallistamista. Kyse on myös oikeudesta vähimmäistoimeentuloon. Sekin on hyvin tärkeä aihe. Parlamentti on jo pitkään edistänyt näitä asioita. Olimme iloisesti yllättyneitä, kun havaitsimme, että komission ehdotuksessa määritellään myös laadukas työ, eikä vain puhuta niin kuin vanhan malliin yksinkertaisesti työpaikoista. tässä asiakirjassa on myös yhteys sosiaaliseen pilariin ja ohjausjaksoon. Niin ikään meillä on maakohtaiset suositukset ja niiden arviointi. Tekstissä on selkeämmin otettu huomioon myös tarve taistella sosiaalista syrjäytymistä ja kaiken tyyppistä köyhyyttä vastaan. Täytyy luoda oikeus oikeuksiin perustuvat työmarkkinat, jotka toimivat oikeudenmukaisemmin, on oikeus sosiaaliturvaan ja korostetaan vielä enemmän laadukasta työllisyyttä ja osallistavia työmarkkinoita. Haluamme korostaa sitä, että täytyy olla myös päivähoitoa, tukipalveluita, jotka ovat kohtuuhintaisia ja laadukkaita. Tämä on hyvin tärkeää myös työllisyyden näkökulmasta. Mielestäni asiakirjassa tätä tulisi korostaa vieläkin enemmän. Vielä kerran minun on toistettava, että ongelmana on edelleenkin demokraattisen valvonnan puutteet. Euroopan parlamenttia vain kuullaan näissä kysymyksissä. Nyt pyydetään Euroopan parlamentin kommentteja. Me haluaisimme, että ne todella otetaan huomioon. Ei toimita niin kuin aiemmin on toimittu niin, että kommenttimme vain asetetaan syrjään. Tämä on demokraattinen prosessi. Me olemme kuulleet työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä, joille olemme kiitollisia niiden tarjoamasta panoksesta. Mielelläni kuuntelisin varjoesittelijöiden näkemyksiä meidän ehdotuksistamme. Haluamme sellaisen tekstin, joka saisi vahvan tuen työllisyysvaliokunnalta ja välittää sellaisen viestin, jonka neuvosto todella kuulisi. Um, Kiitos esittelijälle. Ensin eh, edustaja Hedman. Te puhutte siis EPP-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, ja chciałbym na wstępie e, przeprosić, jestem za wstępstwie pana... Minä puhun Marek Luran sijasta, joka ei tänään ole läsnä. Hän on hyvin tärkeässä konferenssissa, jonka yhdistyneet kansakunnat on järjestänyt ja koskee vammaisia mutta hän pyysi minua esittelemään lukemaan sen lausunnon, jonka hän oli laatinut tästä eh, mietinnöstä. Joten hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin kiittää Rova Zdanokaa tästä mietinnöstä. Olen Estilän kanssa yhtä mieltä siitä, että koulutusjärjestelmän tulisi ottaa huomioon vaatimukset, joita työmarkkinoilla on ja siellä tapahtuva kehitys. Kult- kulttuuri, sosiaaliset sopimukset, aktiivinen kansalaisuus ovat paras perusolida avoin yhteiskunta, jossa on hyvin toimivat työmarkkinat. Minun tarkistuksissani halusin lisätä joitakin ulottuvuuksia tähän mietintöön. Sen, miten tärkeää on, että tuetaan yrittäjyyttä, että luodaan mikroyrityksiä, pk-yrityksiä yksinkertaistamalla sääntöjä ja vähentämällä hallinnollista taakkaa. Tärkeää on myös, että tuetaan sosiaalista taloutta. Tässä näissä suuntaviossa meidän tulisi esittää vaatimuksia, jotka liittyvät siihen, että edistetään vammaisten täyttää osallistumista työmarkkinoille. Näitä henkilöitä on jo noin kahdeksan miljoonaa ja heillä on valtaisaa potentiaalia, jota voidaan käyttää taloudellisen kasvun ja sosia- ja Euroopan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi. Tämä on hyvin tärkeää. Vammaisilla pitäisi olla hyvä mahdollisuus päästä koulutukseen ja työhön ja pitäisi myöskin edistää työllistymistä avoimilla työmarkkinoilla. kysymys tässä on se, että uudelleen tarkastellaan järjestelmiä, joiden, joissa tehdään päätöksiä vammaisuudesta. Työnantajat, jotka palkkaavat vammaisia, heidän tulisi saada tukea neuvoantavilta organisaatioilta ja pitäisi antaa myöskin tukea hoitavalle, hoitaville henkilöille, jotka ovat valmiita luopumaan tai rajoittamaan osallistumaan, osallistumaan työelämään. On tärkeää, että vammaiset voivat jatkaa osallistumistaan työelämään ja jatkaa osallistumistaan koulutukseen. Haluaisin korostaa sitä, että näitä suuntaviivoja tulisi tukea myöskin rakennerahastoilla ja sosiaalirahastolla mukaan luettuna. Tässä oli siis se paperi, jonka herra Pura halusi esitellä. Thank you, Mr. Hetman. Uh, I... Kiitos. Sitten herra Dechen SND-ryhmän nimissä. Ja, vielen Dank, Frau. Kiitos uh, puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle näistä todellisuuspoliittisista suuntaviivoista koko luonnossa nousee ja kaatuu tarkistuksen neljä kanssa, jossa vaaditaan täyttää yhteispäätösmenettelyoikeutta parlamentille. Nykyään menettely on se, että parlamenttia kuullaan, joka ei ole mitenkään tämän ajan mukaista. Edellisissä työllisyyspoliittisissa suuntaviivoissa parlamentin näkökulma ohitettiin täysin, eikä se voi olla niin. Meidän täytyy antaa Euroopan kansalaisille selkeä merkki siitä, että kaikki päätökset, joita Euroopassa tehdään, ne täytyy tehdä demokraattisella tavalla ja enemmistöpäätöksin. Sen täytyisi myös olla neuvoston eduissa, että se ottaa parlamentin mukaan osallistumaan hyvällä tavalla jos parlamentilla olisi tässä yhteispäätösmenettelyoikeus, niin me nostaisimme myös eurooppalaisen ohjausjakson hyväksyttävyyttä, samoin kuin maakohtaisten suositusten hyväksyttävyyttä. Molemmat välineet jota käytetään työmarkkina- ja talouspolitiikassa, liittyvät työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin. Edellisessä luonnoksessa oli 25 tarkistusta Niihin liittyi äh, nollatuntisopimus myös. Ja SND-ryhmälle tämä oli erityisen tärkeää ja sitä nyt pidämme hyvänä. Me tulemme tekemään myös vahvempia äh, sanamuotoja näistä äh, vähimmäissopimuksista. Työntekijät, työntekijöitä, työntekijät ovat vähintään puolet yrityksestä ja sen vuoksi heidän sosiaalisilla oikeuksillaan tulisi olla myös vastaavanlainen tila. Haluaisin myös painottaa, että on tärkeää, että parlamentti puhuu yhdellä äänellä, jos me haluamme enemmän oikeuksia suhteessa neuvostoon. Sen vuoksi vetoan kaikkiin ryhmiin, että me lähtisimme yhdessä harjoittamaan painostusta. Uh, and before I give the floor to the... Kiitos ja ennen kuin annan puheenvuoron ESR-ryhmälle, niin huoneessa on äh, vierailijaryhmä, jonka kollegamme Massimo Pauluccio on äh, kutsunut ovat äh, Brucion alueen paikallishallinnon edustajia. Tervetuloa! Tervetuloa tänne valiokuntakokoukseen. Äh, haluaako joku vielä äh, puheenvuoron ECRstä? Jos ei, niin sitten annan puheenvuoron kollega Tuunille. ALDE-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Äh, kollega Stanoka on tehnyt erinomaisen mietinnön ja hän oikein korosti joitakin heikkouksia, joita asiakirjassa on. Tässä vaiheessa haluan vain jakaa joitakin ajatuksia teidän kanssa, jotka liittyvät komission tekstiin etenkin suunta-8, joka käsittelee yhtäläisiä mahdollisuuksia. Minusta syrjinnän torjunta on avain kysymys siinä, että edist, saadaan aika järkevää politiikkaa, jolla edistetään sitä, että saadaan aika yhtäläisiä mahdollisuuksia. Syrjintä vie pohjaa pois työmarkkinoiden kunnolliselta toiminnalta ja usein se on myöskin este talouden kehitykselle. Toisin sanoen syrjinnällä on hyvin korkea hinta. Viime vuosina Euroopassa on taisteltu syrjintää vastaan, mutta se ei ollut riittävää eikä riittävän tehokasta jäsenvaltioiden tasolla. Monissa jäsenvaltioissa emme näe mitään tapausoikeutta, jotka voidaan selittää vain sillä, että vastaavat elimet ovat tehottomia. Se, että tapahtuu etnisen tai rodun tai vakaumuksen pohjalta tapahtuvaa syrjintää kohtaa kaikkein heikoimmat hyvässä asemassa olevat ryhmät, kuten pakolaiset ja maahanmuuttajat, että tämä vaarantaa yhteiskunnan tasapainoa. Joskus kielivaatimukset, joita esivaltiossa täytetään, liittyvät myöskin syrjintään työmarkkinoilla ja myöskin syrjintään, mikä koskee vapaata liikkuvusta. liikkumista. Jos syrjintä iän perusteella vie pohjaa pois sukupolvien väliseltä solidaisuudelta ja vähentää tehokkuutta Euroopan sosiaalisessa mallissa. Sukupuolin välinen tasa-arvo on edelleenkin suuri haaste sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa palkkaero on erittäin suuri sukupuolien välillä, kuten minun kotimaassani Virossa. Täytyy sekä vasemmiston että oikeiston yhteistyötä, että saadaan pohjaa taloudelliselle kasvulle ja kehitykselle Euroopan unionissa. Näitä asioita tulisi paremmin ottaa esille työllisyyden suuntaviivoissa. Tässä viittaa myös sosiaalisten oikeuksien pilariin, joka tunnustaa sen, että on ongelma naisten ja miesten välisessä eriarvoisuudessa ja siinä, että kohdellaan eri tavoin e- muista syistä eri ihmisiä. For your contribution, eh, Madam Kiitokset. En näe Gue Angelasta täällä ketään. Sitten Laura Agea. EFDD-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Stanukalle hänen tekemästään työstä. Kolmatta kertaa käsittelemme tätä hyvin tärkeää asiakirjaa, työllisyyssuuntaviivoja. Kahdella aiemmalla kerralla olen ollut esittelijänä tässä aiheessa ja olen havainnut, että vaikkakin hyvin laajasti olemme yksimielisiä valiokunnassa ja parlamentissa, tästä huolimatta kanta on heikentynyt kovasti, sillä usein neuvosto päättää jättää parlamentin valiokuntien tekemän työn huomiotta ja laajemminkin jättää huomiotta sen tahdon joka tulee ilmi parlamentin äänestystuloksesta. Ensimmäisenä tavoitteena tulisi pitää sitä, että analysoimme tätä teemaa jälleen uudelleen. Toivon, että edustaja Stanoka voi vaikuttaa komission ja neuvoston suuntaan ja painostaa niin, että todella parlamentin kanta otettaisiin huomioon. Muistutan, että on aivan oleellista, että saamme aikaiseksi sellaisen asiakirjan, jota voisimme tukea mahdollisimman paljon. Ja näin tulisi olla myös neuvoston ja komission silmissä. Tatjana korosti sosiaalisten oikeuksien pilaria. Sieltähän löytyvät konkreettiset tavoitteet työllisyyden osalta ja myös sen sosiaalisen hätätilan suhteen, jonka Eurooppa on kokenut näiden viime vuosien aikana. Sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys täytyy ottaa käsiteltäviksi ei pelkästään niin, että, että ponnistellaan ja tehdään toimia kovasti, mutta tarvitaan aivan konkreettisia toimia. Vähimmäistoimeentulon tulisi olla yksi prioriteeteistamme. Parlamentti on suurella enemmistöllä hyväksynyt tekstin, jonka minä olin laatimassa nimenomaan vähimmäistoimeentulosta. Tähän asiakirjaankin tämä tulisi sisällyttää yhtenä perusperiaatteena niin, että pyrittäisiin täystyöllisyyteen ja tehokkaaseen sosiaalipolitiikkaan. Meidän on koulutetta, äh, sijoitettava aktiiviseen osallistavan koulutusjärjestelmään on saatava myös jatkuvaa koulutusta, elinikäistä oppimista, ei pelkästään nyt kriisin aikoina, vaan myöhemminkin työmarkkinoilla. Koulun tulee olla julkinen, valtiollinen ja ilmainen. Sen tulee olla kaikkien ulottuvilla. Tarvitaan investointeja hyvin laajasti sellaisille aloille, jotka tällä hetkellä ovat taloudessa jääneet jälkeen. Puhun kiertotaloudesta, sosiaalisesta taloudesta, yhteistyötaloudesta. Kyse on tärkeistä aloista, joille tulisi investoida. Kun näitä investointeja tehdään, niin ei pitäisi joutua huolehtimaan tästä kolmen prosentin kynnyksestä ja rajasta. Ja sitten veropaine, joka kohdistuu palkkatuloihin, sekin on tärkeä kysymys. Veroharmonisointia halutaan toteuttaa, äh, mutta täytyy muistaa Euroopan homogeeninen kehitys. Eurooppa pyrkii vähähiilisyyteen. Näin ollen täytyy siis verottaa fossiilisia polttoaineita. Olen tyytyväinen siitä, että vihdoin viimein aivan eksplisiittisesti viitataan minimitoimeen tuleen niin, että kaikella olisi riittävät resurssit käytössään, jotta, voi, jotta voimme saada myös sosiaalista osallistumista. Me ajattelemme tässä lapsia, mutta heidän lisäkseen myös ikääntyviä. Kaikilla on oltava mahdollisuus saada peruspalvelut käyttöönsä, vettä, energiaa, kuljetuspalveluita, viestintäpalveluita – Tämä on välttämätöntä. Euroopassa vuonna 2018 emme voi ajatella tilannetta, jossa näitä oikeuksia kaikille ei taattaisi. Emme voi jatkaa äh, eläkeiän nostamista. Äh, sosiaaliturvajärjestelmien on oltava kestävällä pohjalla. Jos nuoret eivät pääse työelämään, niin ei sitten voidaan ajatella sitä, että ylläpidetään nykyisen kaltaisia eläkejärjestelmiä. Täytyy olla valinnanvapautta tietyn kynnys iän jälkeen. Täytyy muistaa myös se, että on välttämätöntä ajatella eläköitymästä, eläkeikää erityisesti raskaissa kuluttavissa ammateissa. Joskus on turvauduttava äh, varhaiseläkkeeseen. Tietyissä kategorioissa, työntekijäkategorioissa täytyy ajatella tätä mahdollisuutta, koska työt ovat niin kuluttavia. Sitten meillä on myös sukupolvien välinen kuilu. Miten voitaisiin esimerkiksi eläköitymisen lähellä vähentää työtunteja? Tarvitaan joustavuutta tässä mielessä tätäkin kautta nuoria voitaisiin auttaa pääsemään työelämään. Nuorisotyöllisyyttä täytyy tehostaa niin, että kierto työelämässä tehostuu. Täytyy taata se, että myös kokemus ja oppitaidot siirtyvät sukupolvelta toiselle työelämässä. Nyt kun ajattelemme näitä kuluttavia ammatteja ja työtehtäviä, jotka ovat raskaita, täytyy taata siirtyminen eläkkeelle mahdollisesti myös varhain, varhennetussa vaiheessa. Nämä kommentit haluan nostaa esille tässä työssä ja luonnollisesti olemme valmiita työstämään sellaista asiakirjaa, joka on vankalla pohjalla, niin että myös neuvoston on otettava huomioon kommenttimme, eikä se jätä näitä huomioita niin kuin se on aiemmin tehnyt. Kiitos. Thank you, uh, colleague. Kiitos. ENF-ryhmän nimissä Dominique Martin. Euh, merci, madame. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Työllisyyssuuntaviivojen suhteen jäsenvaltioitahan täytyy joka vuosi nämä muotoilla. En sano uudelleen sitä, mitä muutama viikko sitten jo totesin. Tämä on melkomoinen toivelista, aivan niin kuin joka vuosi. Lista, jota luonnollisesti periaatteellisesti voimme kannattaa. Kaikki haluavat täystyöllisyyttä. Mutta aivan niin kuin Laura Agea muistutti, niin kyse on vain tällaista äh, hartaista toiveista, joita ei kerta kaikkiaan oteta huomioon, ei komissiossa eikä neuvostossa. Mitä me täällä tänä aamuna oikein teemme? Tuntikausia teemme työtä joka vuosi työllisyyssyyntaviivojen parissa. Muutama viikko sitten kaiken tämän jo totesin. Esittelijällä toki on hyviäkin ehdotuksia, joista voimme eh, häntä kiittää. Mutta meille kyllä tämä mietintö on hyvin vaikeasti tuettavissa. Esimerkiksi se, että sosiaalisten oikeuksien eurooppalainen pilari integroitaisiin viisi ja kuusi kohdissa. En ymmärrä, mitä tämä kommentti tässä tekee. Ja sitten ennen kaikkea olen pahoillani siitä, että mehän toteutamme tässä preferenssejä. Eli minä pidän parempana serkkua niin kuin jotakin tuntematonta ja kun olen ranskalainen kansalainen, niin minun mielestäni Ranskan työntekijät ovat prioriteetti suhteessa joihinkin muihin. Eli suhtaudun erityisen kielteisesti niihin toimiin, joita toteutettaisiin maahanmuuttajien kohdalla ja tarjottaisiin rahoitustukea 31 ja 34 kohdan mukaisesti. Tämä on teidän valintanne. Me teemme toisenlaisen päinvastaisen valinnan, koska Ranskassa on kuusi miljoonaa työtöntä tai alityöllistettyä ja myös köyhyysrajan alla elävää ihmistä. Ranskassa siis, puhumattakaan Italiasta, Portugalista, Espanjasta, Saksassakin. Kun Saksa siteerataan tässä, niin työllisyystaso on aivan naurettava siellä. Eli me toteutamme ähm, kansallista preferenssiä ja esittelijä, me aiomme tehdä tarkistuksia, jotka menevät juuri tähän suuntaan. Kiitos. Puhuja aivan lyhyesti. Very brief. Huh? Very... Todella nopeasti. Ja äh, onko toinenkin herra Marttaen on pyytänyt puheenvuoroa, joten olkaa hyvä vain. Minun. No. Niin, Edua on minun etunimeni. Muutama kommentti nyt kuitenkin, kun kyse on suuntaviivoista. Kollega niitä juuri äsken käsitteli. Eli työajan vähentämisestäkin tässä on puhe. Totean, että Saksassa löydetty metallialan sopimus on tervetullut. Työntekijät voivat tietyillä ehdoilla lyhentää työviikkoaan ja on näin ollen aivan normaalia, että kun on tehty paketti digitalisaatiosta ja robotiikasta, niin jossakin vaiheessa täytyy esittää kysymys siitä, miten rikkaus jakautuu ja miten se jaetaan. Eläköitymis ikä, en ole tässä Italian kollegan kanssa samaa mieltä, ei voi aina sanoa, että pyritään täystyöllisyyteen ja sitten aina vain korotetaan eläkeikää. miten nuoret sitten pääsevät työmarkkinoille? No niin, sitten oppisopimus ja nuoret. Jotkut maat ovat kääntäneet selkänsä oppisopimuskoulutukselle. Oma maani 80-90-luvulla tämän tien sulki ja meille uskoteltiin, että nuorten tulevaisuus toteutuisi pitkien opintojen avulla, mutta ei kaikista tule lääkäriä tai insinööriä. Eli kyllä täytyy myös oppisopimuskoulutuspakettia painottaa ja kenties näille ammatillisille lukijoille tulisi tarjota tukea niin, että sieltäkin voisi ammatteihin valmistua. Monissa maissa, muun mukaan luettuna Ranskassa, tulisi vastata työmarkkinoiden tarpeisiin oppisopimuksen kautta. Jokaisen palkansaajan, aivan niin kuin Tyssoninkin kanssa käydyssä keskustelussa nousi esille, on jokaisella on oltava oikeus elinikäiseen oppimiseen. Työpaikkoja voidaan poistaa tietyltä alalta tietyssä paikassa ja ne kenties siirtyvät toiseen paikkaan. Mutta voi olla näiden kahden paikan välillä onkin sitten satojen kilometrien etäisyys. Ihmisiä täytyy auttaa myös liikkumaan, mobiliteettia tulee helpottaa. Jos me haluamme, että saadaan hieman öljyä rattaisiin, niin liikkuvuutta täytyy parantaa. Tämä on huoli. Täytyy toimia niin, että ihmisillä on intressi vaihtaa alu aluetta tai äh, lähteä työpaikkojen äh, haussaan toiselle alueelle. Eli ehdotukset menevät tästä, tältä kohdalta oikeaan suuntaan. Thank you, Mr. Edward Martin. Kiitokset, herra Edward Martin. Onko muita jäseniä? Sitten katselen komission suuntaan. Haluatteko te kommentoida tätä keskustelua? Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Very, very brief. Aivan lyhyesti, puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa siitä, että työllisyyden suuntavat ovat todellakin hyvin tärkeä asia institutionaalisesti, koska ne antavat oikeudellisen perustan yhteiselle kertomukselle, jonka komissio antaa esityksenä neuvostolle joka vuosi ja myöskin se on pohja maakohtaisille suosituksille työllisyyden ja sosiaalisella alueella. Näillä ehdotuksilla me olemme pyrkineet täysin ottamaan huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, joka julistettiin, jonka julisti ei vain Euroopan jäsenvaltiot, vaan myös parlamentti. Tämä on myös tärkeää ajatellen ajatuksia, joita teillä on, että olemme usein ottaneet kirjallisesti huomioon tekstin, joka on, jossa ovat pilarin periaatteet. Me haluamme pysyä mahdollisimman lähellä, lähellä tuota tekstiä niin, että niin pitkälti kuin mahdollista saamme yhteyden, joka on täsmällinen silloin, kun näin on. Totta kai parlamentin suuntaviatot on tässä laajemmat, mutta kuitenkin tämä logiikka on sisällytetty tähän komission ehdotukseen ja on hyvä korostaa sitä. En aio tässä vaiheessa vielä kommentoida liikaa tätä mietintöluonnosta, mutta totta kai meistä olisi hyvä, että suuntaa, joka on otettu, eli Euroopan sosiaalioikeuksien pilarin integrointi ja se, että se ottaisiin huomioon myöskin Euroopan talouden ohjausjaksossa, mikä on asia, jossa myös teidän tukenne on hyvin tärkeää tärkeää, että saadaan tuloksia tämän pilarin osalta. Se on asia, jota Euroopan parlamentin täytyy osaltaan tukea, samoin myös tietysti jäsenvaltioiden ja eh, työmarkkinaosapuolten. Ja sitten annan puheenvuoron takaisin esittelijälle. Haluaako hän vielä sanoa jotain tähän keskusteluun? Senkin. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen varjoesittelijöille – Olen samaa mieltä suurimmasta osasta kommentteja, varsinkin Lauran. Me olemme tässä vaihtaneet paikkaa, koska hän oli aikaisemmin esittelijä ja minä varjoesittelijä. Nyt tilanne on toisinpäin. Joten ja sain myös äh, paljon rohkaisua komission kommenteista, kun sanoitte, että otatte mukaan näitä asioita ja niin te olette jo tehneet aikaisempia parlamentin näkemyksiä ottaneet mukaan näissä uusissa suuntaviivoissa. Edustaja Mart- Dominik Martään, muutama kommentti. Tarkistuksesta 31, suuntaviiva kahdeksikosta, syrjimättömyydestä – Luonnollisesti meillä on eri poliittiset kannat. Meidän kantamme on tunnettu, varsinkin koska olin parlamentin esittelijä syrjimättömyysstrategiassa seitsemän Ranskassa oli myös ongelmia – Toivon, että suurin osa ryhmistä tukee tätä ehdotusta, joka liittyy maahanmuuttajiin, vähemmistöihin ja muihin haavoittuviin ryhmiin, jotta niitä ei syrjittäisi. Tämä on enemmistö, toivon mukaan enemmistön kanta. Olen päättänyt luopua paikastani ennen tämän parlamenttikauden päättymistä, koska osallistun Latvian äh, vaaleihin, parlamenttivaaleihin, joten tämän mietinnön vie päätökseen sitten tilalleni tuleva jäsenä. Toivottavasti tämä sitten menee hienosti perille asti. Kiitokset yhteistyöstä. Onko tämä sinun viimeinen kokouksesi emple valiokunnissa Olen täällä vielä ensi viikolla ja maaliskuun alusta lähtien sitten. No niin, sitten seuraavassa kokouksessa voimme sitten hyvästellä. Ikävä, että et voi viedä tätä mietintöä päätökseen asti, mutta ymmärrän, miksi ihmiset tekevät äh, valintoja. Onnea vaaleihin. 28. helmikuuta keski päivällä kello 12 on tarkistusten määräaika, joten jokainen, joka haluaa nyt tehdä tarkistuksia, tehkää se. Tarkistuksia mietitään 21. 22. maaliskuuta ja hyväksyminen valiokunnassa 25.26. pidettävässä kokouksessa ja tämä tehdään sinun hengessäsi, vaikkakaan itse et enää ole paikalla. Kaikki lienevät eh, tietoisia siitä, että kohta 17 on otettu pois esityslistalta, koska ne, joiden piti tämä esitellä, eivät eh, voineet matkustaa johtuen eh, lakosta entisenä johtajana voisin sanoa, että hurraa lakolle, mutta no, se ei liity tähän. 26.27. helmikuuta seuraava kokous. Kokous on päättynyt.